sitten siirretään tämä pyyntö myöskin jurivaliokuntaan. D ryhmä on myöskin ilmoittanut puhemiehelle, että herra Renato Soru on lähtenyt ryhmästään 10. toukokuuta